Teillä on esityslista luonnos, jonka puheenjohtajakokous on laatinut 19. marraskuuta 137 artiklan mukaan työjärjestyksessä. Koska ei ollut mitään virallisia huomautuksia työjärjestyksen mukaisesti esityslistan muutoksista, sen vuoksi esityslista on sellainen, kun puheenjohtajakokous sen hyväksyi. Seuraava kohta esityslistassa ovat yhden minuutin puheenvuorot.